ja millä tavalla voimme tukea asian, ja jos tätä heidän puolestaan pyydetään. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Kiitos, hyvä komission jäsen Kallas. Meillä on siis kuusi päätöslausumaluonnosesitystä kuudelta poliittiselta ryhmältä. Keskustelu päättyy tähän ja kolmannen keskustelun jälkeen äänestämme tästä. Seuraavaksi esityslistalla on Jemen, nuorten rikoksentekijöiden kuolemanrangaistus, erityisesti Muhammed Taher Tabet Samumin tapaus. Ensin päätöslauselmien laatija Shake aloittaa. admiration to the courage of citizens who defy the repression and violence of their governments and we've seen this happen. Olemme nähneet Tunisissa, Egyptissä, Iranissa, Algeriassa, Bahrainissa ja myöskin Jemenissä kansannousuja. Nuori sukupolvi haluaa toi, toivoa ky, kyynisyyden tilalle, köyhyyden juurimista. Ja halutaan, että internetin vapaus voittaa sensuurin. Meillä on monia huolenaiheita Jemenin demokratian ihmisoikeuksiin ja oikeastaan riippumatta liittyvissä asioissa kuten blokkaajien, ihmisoikeuksien puolustajien journalistien vaino on tar- tärkeä asia. Mutta pelon ilmapiiri on myöskin tärkeä asia, joka syntyy siitä, että alakesiä teloitetaan huolimatta siitä, että Jemen on tehnyt luvaksi kansainväliselle yhteisölle ja sitoutunut siihen, että ei teloiteta alaikäisiä, siis se on myös sen omassa rikoslainsäädännössä ei ole tarpeeksi välineitä määrittää ikää, joten ihmistä on vaikea puolustautua. Vetevamme viranomaisia presidenttiin, jotta ne noudattaisivat omia lakeja ja sitoumuksia kansainvälistä yhteisöä kohtaan. Ja painotamme myös sitä, että tarvitaan Jemenissä reformeja, niin kuin monet katujen mielenosoittajat ovat vaatineet, ja haluamme, että heidän elinolonsa paranevat ja heidän oikeutensa paranevat. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Seuraavaksi Versia, kolme minuuttia. Merci, monsieur le président. Les pays... Kiitoksia puhemies. Arabimaissa on kansanliike vallalla ja toivottavasti tämä ilmiö jatkuu on tuomittu näiden maiden diktatorit. Tämä on nyt liikkeellä. Nyt diktatuurit, diktatorit ovat olleet usein hiljaisesti hy- olet hyväksyttyjä lännessä. Kukaan maa ei tunnu olevan turvassa ihmisten vallankumouksen sen parempi. Me olemme viivytelleet samoin te, emme ole ymmärtäneet, mitä näissä maissa on tapahtumassa ja edelleenkin te soimitte, toimitte tällä tavalla. Piti odottaa to, toinen helmikuuta saakka, jotta parlamentti äänestää päätösaseman Tunisiasta. Ja vasta tässä istunnossa tänään äänestämme, e- e- äänestämme Egyptistä. Me olemme laatineet tekstin Algeriasta myös tai olisimme halunneet, mutta emme saaneet näin tehdä niin kuin kuukausien ajan. Suuri enemmistö teistä on kieltäytynyt näkemästä, mitä tapahtuu, tapahtuu Tunisiassa tällä hetkellä. Protestiliikkeitä tapahtuu tälläkin hetkellä Iranissa, Libyassa. Ja näistä maista juuri annoitte ehdollisen, mutta myönteisen lausunnon. Tämä liittyy kumppanuussopimukseen, mutta myös Bahrainissa, ja Jemenissä tällaista liikettä löytyy. Mainitakseni vain nämä maat, jotka parhaimmin tunnemme. Ja Jemenistä siellä juuri presidentti on ollut voimassa vasta 33 vuotta. Siinähän on hieno demokratia. Tietysti täällä toimitaan paljon paremmin kuin mitä Libyassa taas tapahtuu, koska herra Gaddafi on ollut voimassa, vallassa siellä 42 vuotta. Meitä on joitakin sellaisia, jotka ovat sanoneet, että me ei voi järjestää tänään päätösosumista Jemenin kohdalla ilman, että otamme huomiota, huomioon sen, mitä siellä tapahtuu naiset ja miehet siellä taistelevat vapautensa puolesta väkivaltaisuuksia tapahtuu. Tammikuun lopusta lähtien sadat ihmiset ovat loukkaantuneet. Eilen nuori mielenosoittaja menetti henkilön, kun poliisi avasi tulen ihmisiä vastaan. Jopa tälläkin hetkellä sanaan opiskelijat ovat barrikaadeilla ja sielläkin poliisit piirittävät heitä ja me olemme vain täällä hiljaa. Me puhumme vain alaikäisten kuolemanrangaistuksesta. Tietysti pitää tuomita kuolemanrangaistus. Minä olen aina puoltanut, että tämä kieltäisi, niin olen sitä mieltä, että jos demokratinen maa ei pysty poistamaan tällaista rikollista rangaistusta, niin sen ei pitäisi antaa minkälaisia demokratia äh, oppitunteja. Tietenkin tämä on vieläkin hirvittävämpi rangaistus koskee alaikäisiä maassa, jossa ei voida edes määritellä varmuudella ihmisten synty, syntymäaikaa. Ja ihmisiä kuitenkin tuomitaan kuolemaan, vaikka ei tiedetä tarkasti, koska ihminen on syntynyt, ei, te haluaisitte, että äänestämme päätöslauselmasta, joka käsittelee vain tätä asiaa. Päätöslauselma, joka korostaa vain seitsemänsä kohdassa on sitä, että on välttämätöntä ryhtyä uudistuksiin niin kuin niin monet innostot haluavat. Se on hiukan heikkoa. Vihreiden kollegoiden kanssa olemme tehneet kolme tarkistusta, jotta tämä tulisi hiukan ajankohtaisemmaksi tämä teksti. Ja minä toivon, että me kaikki voimme äänestää päätöslauselmasta, joka ansaitsee todellakin päätöslauselman nimen. Kiitoksia. Seuraavaksi Preda, minuutti. Kiitos puhemies. Haluan vakuuttaa Vergealle, että kyllä me keskustelemme muistakin kysymyksistä kuin kuoleman rangaistuksesta. Keskustelemme myös siitä, mitä Jemenin kaduilla viime päivinä on tapahtunut ja Äänestyksessä varmasti näette, mitä mieltä ryhmämme on näistä kysymyksistä. Emme saa unohtaa, että päätöslauselman tavoitteena kirjallisuustapauksessa tänään on se, että puututaan tähän kuolemanrangaistuksen soveltamiseen alaikäisiin tai nuorin rikoksen tekijöihin. Kuolemanrangaistus on järkyttävä tapa rangaista ihmisiä, erityisesti kun kyseessä ovat alaikäiset. Ja kuolemanrangaistus nuorien kohdalla on myös Jemenin lainsäädännön vastainen, mutta tämän maan viranomaiset edelleen soveltavat kuolematomiota. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Romeva Irueda. Uh, Kiitoksia puhemies. Mielestäni kiireellisyys puhuu puolestaan ja minäkin haluta, haluan vedota maan presidenttiin Samoin kuolemantuomion takia ja tuomita hänen ja muiden alaikäisten kuolemanrangaistuksen. Kuitenkin, niin kuin on sanottu, mielestäni se olisi valitettavaa menettää, valittaa, valitettavaa menettää tämä tilaisuus, että tärkeämpiä kysymyksiä siellä nyt tapahtuu Jemenissä. Tämän takia minäkin haluaisin lopuksi tekstissä nähdä sen, että parlamentti panee merkille, että Jemenissä, niin kuin muissakin arabimaissa, Tunisiassa ja Egyptissä. Mielenosoittajat ovat lähteneet kaduille viime viikkoina ja vaativat suurempaa demokratiaa ja uudistuksia valtiolta, kun taas monet mielenosoittajat ovat joutuneet aistulen kohteeksi heidän, tai heidät on pidätetty. Tämä on se ensimmäinen tarkistuksemme. Sitten toiseksi olemme erittäin huolissamme pitkäaikaisesta sosiaalista poliittisista ongelmista Jemenissä ja vaadimme, että ryhdytään, kansainvälinen yhteisö ryhtyy toimiin estääkseen tämänhetkisen kriisin laajenemisen. Ja lopuksi kolmas tarkistus ilmaisee solidarisuutta mielenosoittajia kohtaan, jotka vaativat demokratisia uudistuksia ja haluavat parantaa elinoloja. Olemme tyytyväisiä siitä, että presidentti on luvannut erota virastaan ja vaadimme myös, että väkivaltaista loppuvat rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, jotka jos nämä kolme otetaan mukaan, niin silloin tästä varmaan tulee aika hyvä teksti. Kiitoksia. Kiitoksia Romeva Rueda. Seuraavaksi Kretu, minuutti 30. Kiitos, puhemies. Kuolemanrangaistus on kaikkein epäinhimillisin rangaistus ja olen käyttänyt puheenvuoroja useita kertoja tätä asiaa vastaan. Euroopan parlamentti parlamentti on todella usein vedonnut useisiin maihin, jotka käyttävät tätä epäinhimillistä rangaistusta. Ja asia on entistä vakavampi, kun kyseessä on rangaistus, joka kohdistuu alaikäisiin ja jopa lapsiin. Tässä loukataan heidän oikeuttaan elämään. Ja Jemenin rikosoikeudessa eksplisiittisesti kielletään kuolemanrangaistuksen soveltaminen nuoria ja lapsia vastaan. Ja se, että ei ole virallisia syntymärekistereitä, tekee rangaistuksen käytöstä entistä mielivaltaisempaa. Jemenin viranomaiset rikkovat jatkuvasti ihmisoikeuksia. Naisin, naiset eivät pääse koulutusjärjestelmään, oikeuslaitos ei ole millään muotoa riippuvainen, lehdistöä vastaan hyökätään. Ongelma on taloudellinen ja yhteiskunnallinen ja Jemenin yhteiskunnan tulisi todella pikaisesti demokratisoitua. Kiitoksia seuraavaksi Chanok minuutti. Puhemies Jemen on osallisena erilaisissa kansainvälisissä yleissopimuksissa, esimerkiksi lasten oikeuksista, ja tässä estetään juuri alaikäisten teloittamiset jos rikos on tehty alle 18 vuoden ikäisenä. Mohammed Samun tuleva teloitus ja monien muiden alakeisten eh, kuoleman sellissä rikotaan kansallista oikeutta vastaan, mutta tämä on kuitenkin outo tekosyy sille, että heillä ei ole syntymä Äh, todistusta. Ja Jemen on tässä vähän samanlainen kuin Iran. Kuitenkin ero tässä maiden välillä on, että Jemen saa valtavasti apua EUlta ja länneltä, jotta voisi poistaa al olemassaolon, kun taas Iran on tällainen kansainvälinen paari. Ja siksi meillä on paljonkin vaikutusvaltaa maan presidentin suhteen ja minä vetoaisin korkean edustajan, että ryhtyy kaikkiin mahdollisiin, jotta vakuuttaisi presidentin armahtaman rikollisen presidentti Salilla on nyt todellinen tilaisuus jättää hyvä perintö maalleen, joka on kärsinyt tällaista liian pitkään ja joka nyt unelmoi demokraattisessa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Ten. Kiitoksia. Herra Tämök, pyytäisin teitä tulevaisuudessa puhumaan tai lukemaan hieman hitaammin lukekaa ehkä hieman äh, lyhyempi teksti, jos haluatte, että teitä ymmärretään muutenkin kuin englanniksi, koska tämä on tulkeille varsin haastavaa. Nyt sitten seuraavaksi ryhmien puhujat. Ensin Katsmarek minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Puhemies, hyvät kuulijat. 91 vuonna tuli kielto Äh, alle 15-vuotiaiden teloittamisessa 94 tämä äh, ikäraja nousi 18 vuotta, mutta käytännössä tämä ei valitettavasti usein toteudu. On myös muita vaarallisia ilmiöitä Jemenissä. Siellä on enemmän aseita ollut jo pitkän aikaa kuin asukkaita. Ja on monia brutaaleja heimotaisteluita. Ja on jopa sanonta, että jos on tarpeeksi iso kantamaan veistä, on tarpeeksi aikuinen, jotta voi taistella heimonsa puolesta. Kaikki, jotka Jemenissä ovat olleet, Jemenissä jätävät kaikki kantavat veitsiä mukanaan, myöskin alaikäiset. Jemenin yhteiskunta on hyvin nuori yhteiskunta. Ja erilaiset aseelliset joukot yrittävät saada jouk- joukkoihinsa mukaan taistelemaan näitä alaikäisiä. Kiitoksia. Seuraavaksi Jäätönmäki, minuutti. Olkaa hyvä. Death penalty is still in use in 58 countries is Yemen. Kuolemanrangaistus on vielä 58 maassa, mukaan lukien Jemenissä. Minun ryhmäni tuomitsee tämän rangaistuksen ja erityisesti sen, että, sun, että aiotaan telottaa Me haluamme muistuttaa maan hallitusta kansainvälistä sitoumuksista, mitä tulee yleissopimukseen koskien lapsen oikeuksia ja sama koskee yleissopimusta koskien poliittisia oikeuksia. Molemmissa sopimuksissa kielletään ihmisten teloittaminen, jos he ovat alaikäisiä. Puhemies, maanantaina Amnesty International raportoi Jemenin turvallisuusjoukkojen toiminnasta. Amnestyn mukaisesti turvallisuusjoukot hakkaavat mielenosoittajia kepein ja hakkaavat myös sähköisin pampuin heitä. And urge the me kehotamme maan hallitusta pidättäytymään väkivaltaisuuksista vallankäytöstä omaa kansansa kohtaan. Kiitoksia. Nyt sitten Czarnecki minuutti. Kiitoksia puhemies. Lupaan, että en lue nopeasti, koska puhun vapaasti. On minulle kunnia, että esiinnyn tässä Suomen entisen pääministerin jälkeen. EU-ssa vähän minimaalistisesti suhtaudutaan siihen, etteikö Jemenissä toteutettaisiin kuolemantuomiot alaikäisille. Minä olen vastustaja kuolemantuomiolle, on myös puolesta puhuja, vaikka ehkä julkisesti. Tässä kysymyksessä toivon, että yli kansallisten ryhmärajojen me kaikki yhtenä, yhdellä äänellä puhuisimme sen puolesta, että tässä asiassa Jemenin presidentti armahtaisi syytetyt. Tämä on todellakin yhteisen taistelun asia. Kiitoksia. Seuraavaksi Paska minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, lapsen oikeudet, yleissopimus siis YKlta ja muut asiakirjat ovat sellaisia asiakirjoja, jotka Jemenin hallitus lupasi hyväksyä. Ja näiden asiakirjojen nojalla kuolemanrangaistus on kielletty. Ja se, mitä Jemen nyt tekee, on todella valtaisessa ristiriidassa näiden asiakirjojen kanssa. Jemen toimii omaa lainsäädäntöäänkin vastaan. Jemenin hallitus sanoo, että se haluaa kunnioittaa demokratian sääntöjä, mutta jos se näin toimii, meidän täytyy todella tehdä selväksi, että demokratia ei toteudu. Kiitoksia. Seuraavaksi Segedi minuutti. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Puhemies, parlamentin jäsenet. Luonnollisesti on tärkeää, että me tuomitsemme diktatuurit ja diktaattorit ja diktatoriset välineet, joilla johdetaan tahansa maata. Mutta meidän pitäisi myös kyllä rohkaista Jemeniä kulkemaan kohti demokratiaa. Nyt kun Jemenistä puhutaan paljon, tai nyt saatavan esityslistalla, mutta meidän tehtävänämme ei ole päättää tästä Jemenin kysymyksestä. Tämä on erittäin monimutkainen asia ja on varsin epäselvä. Mehän emme tunne oikeus- ja menettelyn yksityiskohtia, emmekä tiedä, kuinka vanha kyseinen henkilö oli kun hän rikokseen syyllistyi. Emme tiedä, oliko hän aikanaan alaikäinen vai aikuinen. Muhammed Taher Tavet Samumilla ei ole syntymätodistustakaan. Muista paperista ei tule selväksi, ovatko ne väärennettyjä kenties vaiko eivät. Ja haluaisin myös huomauttaa teille, että tässä ei ole kyseessä mikään pieni rikos. Kyseessä on murha, josta me puhumme. Joten Mielestäni meidän pitäisi olla varovaisia ennen kuin puhumme asiasta. USAssa esimerkiksi on, niin, on vakavia rikoksia, jolloin jopa kuoleman rangaistusta voidaan perustella. Kiitoksia. Nyt sitten muut puhujat. Ensin Esaja, olkaa hyvä

Rova Esaja, seuraavaksi Basescu, minuutti. Condamnarea la moartea unui copil este... Kuoleman rangaistus äh, alaikäisen kohdalla on asia, jota ei nykymaailmassa voi hyväksyä. Ja minä en todellakaan hyväksy Jemenin viranomaisten päätöstä siitä, että tämän kaltaisia toimia edelleen jatketaan. Tämä toiminta loukkaa kansainvälistä oikeutta ja rikosoikeutta Jemenissä, jossa kielletään alaikäisten nuorisorikollisten tuomitseminen kuolemaan, varsinkin kun henkilön ikää ei ole mahdollista selvittää. Ja Euroopan unionin kansalaisena minä todella uskon oikeuteen elämään ja lapset ja nuoret ovat ensimmäisiä, joita meidän tulee puolustaa. Ja vetoan tässä korkean edustajan, jota hän voisi lopettaa teloitukset. Kiitoksia. Seuraavaksi Makovei, minuutti. Thank you. Kiitos. Erau minori, asustin susțin, când au... Kiitoksia. Muhammed Samum oli alaikäinen silloin, kun hän syyllistyi rikoksiin, josta hän on tuomittu. Hän sai vakavan tuomion ja tämä tuomio voi toteuttaa milloin tahansa. Tässä on valtavat psykologiset paineet pelissä ja jo nyt tämä on jo inhimillistä alentavaa kohtelua häntä kohtaan. Me pyydämme, että viranomaiset luopuvat telotuksen toteuttamisesta. Tämän lisäksi Nämä kaksi henkilöä eivät voi todistaa, että olivat alaikäisiä, koska heillä ei ole syntymätodistusta. Syntymätodistuksen saaminen on vakava ongelma Jemenissä, jossa vain 22 prosentilla ihmisillä on virallinen mm, todistus yhden tutkimuksen mukaan. Ehkä yksi osa varoista, joita me lahjoitamme Jemenille, voitaisiin käyttää tämän kysymyksen ratkaisemiseen. Ja kun keskustellaan näistä tapauksista, sen pitäisi johtaa seuraavaan tilanteeseen. Sadat ihmiset, jotka on tuomittu kuolemaan, heidän tuomissa pitäisi peruuttaa. Minä vetoan komission, että tämä asia otetaan esille, kun neuvotellaan Jemenin hallituksen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Makovei. Seuraavaksi menettely ilman puhujalista ensin uh, Thun Honstein. Pełnoletni czy niepełnoletni? Kiitos puhemies. Täysikäinen tai alaikäinen kuolemanrangaistus on teema, jolle pitäisi pitää paljon aikaa. Meidän eettinen koodimme Euroopan omien painajasten jälkeen on perusta, jolta voimme tukea muita maita. Ajattelen tässä myös ei pelkästään ulkopuolisia maita, vaan myös Euroopan maita, kuten valko jossa kuolemanrangaistusta kyllä sovelletaan. Se, mitä Jemenissä tapahtuu, täytyy kiinnittää huomiomme ja meidän täytyy ottaa esille voimakkaimmat vetoomuksemme Jemenin hallitukseen, jotta tämä äh, julma käytäntö lopetetaan välittömästi. Ja kuten kollega tuolla puhui, niin alaikäisiä on vielä vankiloissa kuolemanselleissä odottamassa kuolemantuomiota, mutta vetoan myös kaikkiin meidän täytyy tehdä lähempää yhteistyötä järjestöjen kuten Amnesty International tai Helsingin säätiö, jotta äänemme kuuluisi paremmin ja jotta sillä olisi suurempi voima koko maailmassa. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi ja minuutti. Kiitos, puhemies. Jemenin päätös siitä, että alaikäinen tuomitaan kuolemaan, on todella pelottava. Jemen on selkeästi rikkonut kansainvälistä oikeutta, koska maa on allekirjoittanut, kuten melkein kaikki muutkin maat maailmassa, YK on lapsen oikeuksien julistuksen. Ja se kieltää sekä kuolemantuomion että elinikäisen vankeusrangaistuksen. Myös muualla islamilaisessa maailmassa tuomitaan alaikäisiä kuolemaan, esimerkiksi sarjalain nojalla, nojalla Somaliassa. EUn tulee yhdessä YK tuella puuttua entistä pontevammin tällaisiin kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin ja reagoida tähän. Ja uskon, että tässä paras tapa edetä olisi käyttää yhteiskunnallisia ja poliittisia sanktioita. Kiitoksia. Nyt sitten menettelyn loppuun Silvestris minuutti. Grazie. Kiitos puhemies. Kun me puhumme täällä, yli sadat vangit odottavat kuoleman tuomiota Jemenin vankiloissa. Ja meidän tulisi saada entistä enemmän huomiota tähän asiaan ja toimielinten tulisi toimia entistä pikaisemmin. Ihmisoikeuksien kansainvälinen rikkominen on asia, jota Eurooppa ei voi jättää huomiotta. Meillä on taloudellisia suhteita Jemenin kanssa ja siksi meidän todella täytyy kiinnittää huomiota myös tämänkaltaisiin asioihin. On aivan selvää, että länsimaissa ja EU-ssa koulutus on hyvin tärkeää. Se, ja kuolemantuomiolla ei mitenkään voida kouluttaa ihmisiä, siksi meidän pitää todella tuomita ne mahdollisimman voimakkaasti ja saada äänemme kuuluviin tässä asiassa. Kiitoksia. Vielen dank, vielen dank, Herr Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen Kallasille. President, honorable... Puhemies, hyvät jäsenet. Euroopan unioni toteuttaa vakiintuneita kolmarangaistussuuntaviivoja, niin siinä mielessä se on ollut pitkään aktiivinen kolmarangaistuksen torjumisessa Jemenissä yleisellä tasolla ja yksittäistapauksissa. Alaikäisten kolmarangaistukset ovat aina olleet Jemenissä voimassa. Aiemmin kuitenkin tapauksia ei tunnettu laajalti ja kansalaisyhteiskunta ei ollut niin aktiivinen. EUn rahoittama ja UNICEFin toteuttama Juvenile Justice-ohjelma on myötävaikuttanut merkittävästi tietoisuuden lisäämiseen sekä Jemenissä että kansainvälisessä yhteisössä. Tämä ohjelma toteutettiin yhdessä kansalaisjärjestön organisaatioiden kanssa ja äitiys- ja lapsiasioiden korkean neuvoston kanssa. Tietoisuuden parantaminen ei kuitenkaan riitä. Meidän täytyy seurata toimien seurauksia. Viime Viimeisenä keinona EUn edustusto aktiivisesti yrittää estää teloitusten toimeenpanon. Kaksi viimeistä tapausta oli joulukuussa 2010 Abdullah ja tammikuun 2011 herra Samu. Molemmissa tapauksissa teloitus keskeytyi sen jälkeen, kun EU teki väliintulon, jotta voitiin määrätä, ikä, määrittää ikä. Herra Samumin Tapaus otettiin jälleen esille viime viikolla. Nyt näyttää siltä, että presidentin armahdus on ainoa toive siitä, että virallisesti tuomio kumotaan. EU ja UNICEF ovat jälleen ottaneet yhteyttä presidentti Salehiin ja nyt meidän tietymme mukaan sanalta tämä toimeenpano jälleen keskeytetty. Jeminä sitovat kansainväliset sitoumukset ja sen oma no, alaikäisiä koskeva lainsäädäntö, joiden mukaan alaikäisiä voida teloittaa. Syyt siihen, että alaikäisiä on kuolemanselleissä, ne liittyvät lähinnä siihen, että ei ole kapasiteettia määrittää ikää. Sen vuoksi yhdessä UNICEFin kanssa katsomme, että miten voimme auttaa Jemeniä, jotta tällaista asiantuntijuutta voidaan kehittää niin, että voidaan puuttua ongelmaan sen juuritasolla. Välittömästi EU rohkaisee sitä, että saataisiin aikaan riippumaton elin, jotta voitaisiin määrittää ikä. Me pyrimme myös tukemaan äh, asianajajien kapasiteettia, jotta saisi antaa oikeusapua alaikäisille. Keskipitkällä aikavälillä pyrimme kehittämään EU-tukea yleiselle syntymärekisterille. Me siis otamme tämän hyvin vakavan asian hyvin vakavasti ja käytämme kaikkia käytettävissä olevia välineitä. Jemenin hallitus on osoittautunut, että se ottaa onkensa meidän esityksemme. EU haluaa nyt ja tulevaisuudessa auttaa siinä, että saataisiin juuri tuo kuolemanrangaistus pois totaalisesti kokonaan. Kiitoksia. Dank, Herr Kiitoksia, komissiolaisen Kallas. Meillä on kuusi päätöslauselmaesitystä ja äänestämme niistä keskustelun jälkeen. Seuraavaksi esityslistalla on